I would like to try to start on the Seuraavaksi siirrymme äänestysselityksiin. Ensimmäisenä Bögen mietintö. Kollega Avero on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Tänään proua raske on praegu rääkida, aga... Kiitoksia rouva puhemies. Nyt on kyllä aika hankala puhua asiasta, mutta joustovälineen varojen käyttöönottoon liittyvä päätös osoittaa, kuinka tärkeässä asemassa toimielinten välinen yhteistyö on ollut. Tämä on osoituksena siitä, että toimielimet pitävät erittäin tarpeellisena rahoittaa tätä ohjelmaa. Hyvä asia oli myös se, että me kykenimme löytämään energiaa tuotteisiin liittyen puuttuvan palasen ja näistä mainituista syistä äänestin tämän, päätöslauselman, tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Seuraavasta mietinnöstä vastaa myöskin kollega Böge aiheena elvytyssuunnitelma. Kollega Avear, tästäkin olette pyytäneet puheenvuoroa. Eh, Tänään toettasin ka seda raportit tema vastuvõtmist, sest lepitu... Kiitoksia. Minä äänestin siis myös tämän puolesta sovittelu valtuuskunnassa päästiin yhteisymmärrykseen. Aihe oli hankala, mutta tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä. Eli että hyväksyttiin Euroopan unionin elvytyssuunnitelma. Budjettiäänestyksen yhteydessä päätettiin tähän tarkoitukseen vapauttaa 2,4 miljardia. Minä sisäänestin äänestin myös tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Surjanin ja Mankan mietintöön. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Davis. Nick Griffin of the British National Party. BNP-puolueen edustaja väitti, että minä äänestin kaupallisten intressien vuoksi. Toteaisin, että olen ylpeä siitä, että kannatan matala hiiliteknologiaa ja taistelen ilmastonmuutosta vastaan. Kukaan ei ole maksanut minulle penniäkään tästä työstä. Teen tätä työtä siksi, että minä uskon siihen. Kaikki osakkeet, jotka minulla ovat olleet, on aina olleet ilmoitettuna intressiluettelossa. Sitä huolimatta täällä kritisoidaan sitä, että minä tuen tuulivoimahanketta. Avoimuuden nimissä olen pyrkinyt aina toimimaan poliittisessa elämässäni. Nick Griffin on pyrkinyt tuhoamaan parlamentaarikkojen mainetta. Ennen kuin hän tekee, haluaisin muistuttaa siitä, että hänen puolueensa on kaksi kertaa epäonnistunut pyrkimyksissään toimittaa tilinpitonsa britti parlamentin avoimuutta käsittelevälle valiokunnalle. Monien hänen puolueensa jäsenten rahoja taikka päivärahoja ja muita kulukorvauksia on käytetty henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Mikä hänen omakaan tilinpitensä ei ole kunnossa niin, että hänen oma tilintarkastaja voisi hyväksyä sen, niin ehkä hänen ei kannattaisi sitten kritisoida ketään muuta. Kiitoksia seuraavana kollega Fox. Rouva puhemies, 1700-luvun Britti meppi sanoi aikanaan, että budjetti kasvaa kasvamistaan. Minä olen äänestänyt budjettipäätöslauselmaa vastaan, koska mielestäni se rikkoo tätä yhden prosentin raja-arvoa vastaan. Se on kuitenkin raja, jota tulisi noudattaa. Me tiedämme, tai meidän pitäisi tietää, että kaikki varat, jotka tulevat budjettiin, tulevat kansalaisilta, ja meidän tulisi todellakin käyttää niitä oikealla tavalla, ja nyt näin ei toimita. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Kamal. Kiitos, rouva puhemies. Hienoa olla täällä teidän osaavissa ja ankarissa käsissänne, mutta kiitoksia. Joka tapauksessa sain tilaisuuden puhua. En välttämättä teitä enää lähiaikoina tapaa. Toisin kuin kollegani, minä äänestin budjettia vastaan. Aina puhutaan eurooppalaisista yhteisistä arvoista ja solidarisuudesta kansallisia kohtaan, mutta sitten kun monet yhteisöt ja perheet taistelevat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja eivätkä saa laskujen maksettua, pelkäävät menettävänsä työpaikkansa, jotkut joutuvat tekemään samaa työtä halvemmalla kuin aiemmin. Minusta on järkyttävää, että me täällä lisäämme omaa talousarviotamme ilman, otamme huomioon nykyistä taloudellista tilannetta. Me tarvitsemme tervettä taloudenpitoa ja meidän täytyy osoittaa, että me ymmärrämme niitä huolia, joita valitsijoillamme on. Ja meidän täytyy olla varovaisia, kun käytämme veronmaksajien rahoja vain näin me voimme luoda kasvua, jota niin kipeästi tarvitaan, että voisimme auttaa kansalaisia kautta Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Miksi minä, siksi minä äänestin budjettia vastaan ja toivotan samalla kaikille hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Paljon kiitoksia kollega Kamal. Seuraavaksi siirrymme päätöslausuman esitykseen Valko-Venäjästä. Kollega Andrikiini. I voted in favor of the resolution Kiitoksia rouva puhemies. Äänestin tämän tekstin puolesta, koska Valko Venäjä osoittaa, miten se haluaa olla mukana Euroopan unionin toiminnassa. Me haluamme korostaa sitä, mitä valko on tehnyt, erityisesti kunnioittaen, mitä on saatu valko aikaiseksi. Oppositio on kertonut, että presidentti aikoo allekirjoittaa lakiesityksen, jolla pyritään rajoittamaan internetin käyttömahdollisuuksia. Meidän tulisi tukea valko jotta se tulisi lähemmäksi Eurooppaa, mutta ensin meidän täytyy saada kansalaiset lähemmäs Euroopan unionia. Mutta ilmeisesti me vähän keskitymme nyt hallintotasoon, mutta meidän tulisi todellakin keskittyä kansalaisiin. 60 euron hinta Schengen-viisumista on liikaa suurimmalle osalle kansalaisista, ja samalla kun huomioidaan venäläisten viisumien hinnat, ne ovat puolet tästä. Ja me tiedämme, että varsinainen viisumi maksaa vain viitisen euroa. Kiitoksia. Kiitoksia. Voisivatkohan kollega Brock kumppaneineen lähteä muualle keskustelemaan asioista? Kollega Brock, voitaisiinkohan nämä keskustelut käydä jossain muualla? Could you please have your discussion... Voisitteko siirtyä salin ulkopuolelle keskustelemaan? Out. Ulos. Mr. Brock, will you please leave the chair? Kollega Brock, voisitteko olla niin ystävällisesti ja siirtyä salin ulkopuolelle keskustelemaan? I understand if you wish to make an ex- Kollega Preda, jos haluatte valko aiheeseen liittyen esittää äänestysselityksen, niin olkaa hyvä vaan. Kiitoksia. Minä haluaisin tosiaan antaa äänestysselityksen liittyen herra Schulzin ensimmäiseen ehdotukseen. Minä en tiennyt tästä ehdotuksesta ennalta yhtään mitään, mutta haluaisin nyt kertoa, miksi he äänestin, äh, niin kuin tein äh, herra Schulzin ensimmäiseen ehdotukseen liittyen. I'm sorry, it's not possible. Anteeksi, ei onnistu. Minä luulin, että aiotte käyttää puheenvuoron aiheesta Valko-Venäjä. Seuraavaksi Kongon demokraattisesta tasavallasta kollega Ari Kiene, olkapa hyvä. I voted in favor. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä äänestin tekstin puolesta, koska Kongon tilanne on erittäin ikävä. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä. Kymmenet tuhansia kuolee joka kuukausi aseellisten selkkausten vuoksi. Rikoksen, rikoksen tekijät käyttävät tässä silmitöntä voimaa, joka kohdistuu sivileihin. Naisten tilanne on järkyttävä. Sukupuolinen väkivalta on maassa aivan erityisen räikeä. Miltei kaikki taistelevat osapuolet käyttävät naisia räikeästi hyväksi, mukaan ottanut Kongon armeija. Eurooppalaiset sotilaalliset joukot pyrkivät estämään Ruandan kaltaisen tilanteen toistumisen. EUn poliisimissio on erityisen tärkeä koska tärkein ongelma, joka Kongossa on, on rankaisemattomuuden ilmapiiri ja kyvyttömyys puuttua tilanteeseen. Merkittävää edistystä, mikäli halutaan, tarvitaan todellinen sitoutuminen kansainvälisen yhteisön puolella. Sen vuoksi toimiin täytyy ryhtyä monukin kautta ja resursseja täytyy antaa YKllekin näitä toimia varten. And finally, Mr. Ja viimeisimpänä kollega Deve. Excitement I noticed uh, as before a few minutes ago. <laughs> At last. Madam... Niin, vihdoinkin saan puheenvuoron. Niin. Kun lähdemme joulun viettoon, lihapatojen ääreen, niin meidän täytyy aina muistaa, että Kongon demokraattisessa tasavallassa monet kuolevat samaisina juhlapyhinä. Noin viisi miljoonaa on saanut surmansa vuosista 1999 lähtien. Ja arvioiden mukaan 45 000 henkilöä pienen brittikylän verran ihmisiä kuolee kuukausittain alueella. Me juhlimme joulua, mutta meidän pitäisi muistaa tämä asia. Noinkohan kyseiset Kongon kansalaiset ylipäätään elävät samalla planeetalla. Yli 20 vuoden ajan YK on pyrkinyt ponnekkaasti saamaan jonkinlaista vakautta tilanteeseen, mutta 20 000 sotilaan voimin. Miten se voi onnistua niin pienellä voi joukolla? Meidän tulisi tukea YKta, jotta se voisi toimia tehokkaasti ja vangita ne, jotka toimivat edesvastuuttomasti, raiskaavat viattomia ihmisiä. Meidän tulisi todellakin pyrkiä saattamaan tämä kriisi päätökseen. Kiitoksia. Jos haluatte siis käyttää puheenvuoroa äänestysselitysten yhteydessä, niin ilmoittakaa sitä etukäteen. Uh, Madam Chair, I ask for an explanation of vote. Rouva puhemies, minä pyysin saada antaa äänestysselityksen, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen, mutta jotenkin tämä viesti ei tullut teille perille. Minulle kerrottiin, että järjestelmässä oli pientä fibaa, joten kyllä te nyt saatte puheenvuoron. Ähm. Kiitos rouva puhemies. Kansanpuolueen ryhmän nimissä haluaisin todeta, että kansanpuolue vastusti päätöslauselmaesitystä ei siksi, etteikö se kannattaisi avoimuutta ja asekirjojen saatavuutta uuden sopimuksen voimaan astuttua, vaan siksi, että se oli antanut oman tekstinsä, josta sitten ei äänestetty. Oma tekstimme oli nähdäksemme tasapainoisempi kun on kyse tästä erittäin herkästä aiheesta. Rova puhemies, meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me tarkastelemme asiakirjojen saatavuutta ja avoimuutta niin, ettei mennä tässä liian pitkälle, niin ettei altisteta asiakirjoja ja menettelyitä siinä määrin, että koko järjestelmä ei sitten enää toimi. Mikäli tehdään neuvot- käydään neuvotteluita suljettujen ovien takana salaisia neuvotteluita, saattaa olla, että neuvottelut vaarantuvat liiallisen avoimuuden vuoksi ja koko järjestelmä, jota olemme rakentaneet, romahtaa. Näin päätämme kokouksen tältä osaa. Jatkamme kello kolme. Kiitoksia.